nyt jäsenvaltioiden täytyy ottaa vastuu toimeenpanosta. Kiitos. Thank you, Kiitoksia komission jäsenelle. Keskustelu päättyy. Äänestys annetaan huomenna 12.30. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Herra Devan mietintö kehitysmaiden patoinfrastruktuurit. Esittelijä neljä minuuttia Uh, Madam Rouva puhemies, kollegat, aivan oikein viime puolen tunnin ajan olemme jo keskustelleet siitä, miten voitaisiin uhrit välttää Euroopan teillä. Minun mietintöni liittyen kehitysmaiden painoinfrastruktuureihin puolestaan tähtää samaan suuntaan että ennaltaehkäistään tarpeettomia uhreja, kun on kyse tulvista, jotka ovat tai ajatellen siitä, että maan Himalajalla tai muualla jäät sulavat tai latinalaisessa Amerikassakin on näin käynyt. Helikopterista näin korkealta Himalajan huipulla ja Everestin tienoilla kauniita runsasvetisiä järviä. Ne ovat mitä vaarallisimpia, mitä olen nähnyt pitkään aikaan. Sitten tapasin vuoristojärjestön edustajia, jotka totesivat, että on 8000 vuoristojärveä Himalajankin alueella. 2003 on jo todettu olevan äärimmäisen vaarallisia. Pari viikkoa sitten Nepal kärsi maan järjestyksestä. Euroopassa siitä ei juurikaan kuultu, mutta Aasiassa kylläkin siitä uutisoitiin. Moni kuoli. Maanjärjestys oli 9,69 äh, Richterin asteikolla. Luojan kiitos. Parot eivät murtuneet. Syy siihen, että näitä vuoristojärviä syntyy, ja miksi tällaiset jäät sulavat ja syntyy jää, johtuu siitä, että jää sulaa nopeammin tiettyinä vuoden aikoina. Yleensä näistä tuleva vesi leviää ympäri maailmaa, Kangesiin, Keltaiseen jokeen, moniin muihin jokiin, ja ne ruokivat miljardia ihmisiä. Yksi Kolme miljardia oikeastaan syö riisiä, kasvattaa vehnää näiden suurien jokien rantamilla. Mutta koska jää sulaa yhä nopeampaa vauhtia ja vesi kerääntyy näihin 8000 järveen, niin totta kai ne räjähtävät ja tulvivat Siksi meillä on kausia, jolloin on valtavia tulvia, kuten viime aikoina on nähty Pakistanissa. 20 miljoonaa ihmistä, siis 20 miljoonaa ihmistä jäivät koditta. Tuhannet ja tuhannet näkivät nälkää. Puoli miljoonaa jouduttiin ruokkimaan hätäelintarvikkeen avulla. sato tuhoutui jopa vuosiksi eteenpäin tulvat ovat jälleen palanneet Pakistaniin. Se nähti viime heinäkuussa. Nyt täällä puhuttaessa tiedetään, että on suuret alueet tulvan alla Pakistanissa, kuten Intiassakin. Se, miten rutinomaisesti on pelkästään vettä saatu johdettua suuriin jokiin, kangesiin tai Himalajan rintamilla, niin sitä ei voida ennustaa. Ja nyt se on kasautumassa mitä omituisimpiin paikkoihin. Mielestäni on aivan mahdotonta ruveta korjaamaan näitä, koska ne ovat syntyneet luonnollisella tavalla, mutta me voimme kuitenkin valvoa, rajoittaa jotenkin tätä vettä niin, että käytetään erilaisia toimenpiteitä, voitaisiin avoimia kanavia tai tunneleita rakentaa niin, että voidaan näissä järvissä veden tasoa laskea. Ja veden virtaa voidaan myös ohjata näihin järjestelmiin niin, että sitä käytetään varalähteenä. Tässä on iso urakka edessä ja minä vetoan kansainvälisiin järjestöihin myös YKssa, että EU sitä tukisi Itä, Intia, Pakistan, Kiina, Nepal, Bhutan ja muut maat voisivat lyöttäytyä yhteen YK suojissa. Thank you, Mr. Kiitos herra Diiva. Seuraavaksi keskustelu ilman puhujaluetteloa. Ensimmäisenä, mutta muistakaa, teillä on minuutti kullakin, rouva Hybnää. Dziękuję bardzo. E, pani przewodnicząca, e, pani komisarz. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, rouva komission jäsen Olemme tilanteessa, jossa me tiedämme, että monet maat kärsivät tuhoisista onnettomuuksista, jotka johtuvat padoista, jotka on tehty väärin, jotka toimivat väärin, tai siksi, että patoja ei ole. Meidän on ymmärrettävä, että ilmastonmuutoksen myötä, ajatellen sitä, mitä nyt on tapahtumassa, tulee näkemään paljon hyvin epätavallisia ilmastollisia olosuhteita – ja saattaa syntyä tilanteita, joissa tulvat ovat toistuvia. Joten on hyvin tärkeää rakentaa asianmukaisia järjestelmiä. Me tiedämme, miten tämä pitää tehdä, sillä itse asiassa padot eivät edellytä mitään uudenlaista rakennustekniikkaa. Niitä on käytetty aina, ne ovat aika tehokkaita. Tärkeintä on antaa maille asiantuntemusta siihen, miten toimia. Rouva Sikove Pani vicepresidentka, dobry večer, pan komisar. Kiitos puhemies, hyvää iltaa. Komission jäsen. Tulvat ovat mitä tuhoisimpia elementtejä luonnossa, kun ajatellaan uhrien määrää, mutta myös ajatellaan taloudellista vahinkoa. Monet haavoittuvat maat kärsivät niistä eniten. Meidän täytyy torjua tulvia, ryhtyä toimenpiteisiin, koska Vuoristolleten järvet ovat uhkaa. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa, kun hän totesi, että voi olla, että on olevassa soveliaita toimenpiteitä, jotta voitaisiin tällaiset katastrofit estää ennalta. Kun ajatellaan rankkasateita, niin uhka vain kasvaa kasvamistaan. Voi olla, että padot murtuvat.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 regăsim acest paradox când abordăm subiectul barajelor. Excuse me, I'm... Anteeksi, Paula, pahoillani. Tässä ei ole englannin tulkkausta ollenkaan. Could you, perhaps, if you, you continue now. Nyt voitte jatkaa, olkaa hyvä. În multe cazuri, doar barajele sunt modalitatea de aprovizionare cu energie a comunităților izolate din cauza reliefului montan sau accidentat totodată aceste sisteme sunt o sursă de electricitate nepoluantă dar în cazul în care construcția... Niin, mutta jos rakentaminen on epäasiallista, sillä saattaa olla hyvin suuria kielteellisiä vaikutuksia sekä ympäristöön että sosiaalisesti. Siksi on tärkeää, että mikä tahansa hanke, joka liittyy paran toimintaan, pitäisi olla sellainen, että taustalla on kattava vaikutusarvio niin, että lähdetään liikkeelle – pateja koskevan maailmanlaajuisen komitean suosituksista on niin tärkeää, että komissio harjoittaa vuoropuhelua muiden maiden kanssa. Kiitos. Muita toiveita ei ole tässä menettelyssä. Komission jäsen Sefcovic, olkaa hyvä. Puhemies, kiitos herra Devalle mietinnöstä ja siitä, että tietoisuus kasvaa tässä tärkeässä aiheessa. Hän muistutti myös meille, mistä mittakaavasta on kyse ongelmassa. Pitkään se ei ole välttämättä niin vakavalla ollutkaan, ainakaan kansainvälisellä asiallistella kovin tärkeällä sijalla. Olen kiitollinen tästä tilaisuudesta komission puolesta myös keskustella asiasta. Minä haluaisin tähdätä sitä, että komissio on samaa mieltä siitä, että patoinfrastruktuurien vahvistaminen on luonteeltaan monialaista. Siihen täytyy puuttua kokonaisvaltaisella tavalla ajatellen siitä, miten voidaan helpottaa tilanteita, lisätä kapasiteettia, lieventää ongelmia myös jäsen, eri maiden kesken raja-alueilla. Tämäkin on totta kai tärkeää. Päätöslauselma on hyvin ajankohtainen, koska keskittyy kaikkiin asioihin, jotka liittyvät patojen rakentamiseen ja niiden vahvistamiseen, kuten myös tarvittaviin investointeihin tai tekniseen mukauttamiseen, että ne olisivat kestävämpiä, niin että poliittiset, ympäristölliset ja taloudelliset sivuvaikutukset olisivat lievemmät. Maailman mittakaavassa EU on jo mukana torjumassa ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia. Sitoutumalla Kööpenhaminan ja Cancunin eh, kysymyksiin. Me olemme komissiossakin mukana kehittämässä kehitysmaissa sitä, että voidaan sopeutua tilanteeseen ja lieventää ongelmia, kuten on sovittu myös kansainvälisissä suunnitelmissa ja strategioissa. Erityisesti paikallisella tasolla EU edistää myös kestävän kehityksen hankkeita pienessä mittakaavassa, jotka paremmin sopivat paikallisen ympäristöön. Tämän lisäksi mietintö aivan oikein korostaa sitä, että kun vuoristo jää sulaa, se vaikuttaa maailman mittakaavassa. Ja kuten täällä kuultiin jo, niin se koskee varsinkin Himalajan vuoristojonoa. Täällä on vaikuttavia vaikutuksia myös joihinkin kaikkein tärkeimpiin jokisuistoihin ja näin myös maatalousalueisiin, varsinkin Aasiassa. 60 000 tällaista järviä on olemassa. Siksi me olemme kiitollisia komissiosta tästä mietinnöstä, joka korostaa sitä, että Himalajan vuoristojen sulaminen, vuoristojen sulaminen ja niiden myötä tulvien lisääntyminen edellyttävät erityistä huomiota. Tähän ongelmaan puuttuminen tai muihin ilmastonmuutoskysymyksiin puuttuminen edellyttää monialaista lähestymistä niin, että katastrofeja voidaan torjua, kehittää vedenhuoltoa ja saada eri alueet sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Siksi me olemme jo mukana tekemässä työtä ISO IMODn kanssa ja muiden alueellisten järjestöjen kanssa, myös eri hallitusten kanssa noilla alueilla, jotka ovat tästä kärsineet, miettien minkälaista toimintaa voitaisiin ajatella. Aasian alueen maille annetaan tukea myös ilmastontorjunnassa, myös vesihuollossa. Me olemme rahoittamassa tätä myös ilmastonmuutosallianssin myötä. Tämä alkaa ensi vuonna Butanissa. Kiitoksia esittelijä, kiitoksia kovasti myös rouva puhemies. Thank you. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu päättyy. Äänestys sovitaan huomenna 12.30. Seuraava kohta esityslistalla on Rova Zimmerin mietön kehitysmaiden auttaminen selviämään elintarviketurvaan liittyvistä haasteista.